Mesdames et messieurs. Hyvät naiset ja herrat, huomenta kaikille. Tervetuloa tähän istuntoon, jossa käsittelemme työryhmien, Agora-työryhmien raporttia. Tästä tulee mielenkiintoista, konkreettista ja saamme sitten pohjaa tulevalle vuodelle – kun teimme työtä täällä parlamentissa. Tänä aamuna kolme raporttia kolmesta työryhmästä ja myös konsensuskonferenssista kansalaiset, nämä 20 kansalaista, jotka osallistuivat tähän, ovat täällä läsnä ja hekin kertovat meille su- suosituksista, joita ovat saaneet yli kahden päivän ajan. He tekivät hiukan enemmän työtä kuin nämä muut työryhmät. Kello 11 meillä on pieni kahvitauko ja näin herra Dutsek ja minä voimme mennä esittelemään lehdistölle teidän työnne tuloksia ja sen jälkeen me jatkamme täällä ja syvennämme ehkä hiukan tätä keskusteluamme niin, että jotkut voivat lisätä joitakin johtopäätelmiä ja voimme viedä loppuun Agora-kokouksemme siinä vaiheessa pyydämme taas Auclair de la Rue kuoroltamme lopettamaan tämän päivän mutta me siis aloitamme ensin työllä ja aluksi sanoisin teille, että periaatteessa teille on jaettu loppupäätelmä asiakirjat ranskaksi. Englantilaiset tekstit tulevat teille tässä puolen tunnin sisällä, niitä ovat nyt painossa. Haluaisin muuten kiittää kääntäjiä ja kaikkia niitä, jotka eilisillalla varsin myöhään tekivät työtä ja tänä aamuna varsin varhain tulivat tänne kääntämään näitä asiakirjoja. Ne eivät ole vielä saapuneet, mutta saatte asiakirjat kyllä. Joka tapauksessa vakuutan teille, ne esitellään suullisesti ja joku voi kuunnella tämän esityksen omalla kielellään tulkkauksen kautta ja siitä sitten lähdemmekin liikkeelle. Aloitan ensimmäisestä työryhmästä. Ensimmäinen työryhmä, jonka aiheena oli talous- ja rahoituskriisi ja uusi köyhyys. Sitä johti Euroopan rouva Jean Lambert, Euroopan parlamentin jäsen, ja kaksi toista esitellä Hilda Igeredo ja herra Spinoain. Ja nyt annan heti puheenvuoron rouva Frigeredolle, jota kiitän aivan erityisesti, että hän on tullut paikalle, koska hän ymmärtääkseni joutuu aika pian lähtemään lentokentällä, ja nyt annankin hänelle puheenvuoron. Ja kiitän häntä, että hän saapui paikalle tänä aamuna. Ja ehkä sen jälkeen sitten toinen esittelijä saa hänen jälkeen puheenvuoron, rouva Figueredo. Não sei Meidän työryhmässämme käytiin hyvin mielenkiintoista keskustelua köyhyydestä ja köyhyyden syistä ja kriisistä. Lisäksi puhuttiin niistä toimista, joihin eri Järjestöt ovat ehdottaneet, että ryhdyttäisiin, jotta voitaisiin parantaa tilannetta. Lisäksi hyvin voimakkaasti vastustettiin sellaisia toimia, joilla nyt on lähdetty kriisiä hoitamaan. Lisäksi esitettiin vaatimus toimielinten suuntaan, erityisesti Euroopan parlamentin suuntaan. ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean suuntaankin voi sanoa, että ihmiset nyt todella toivovat tehokkaita toimia toimielinten puolelta. Näiden järjestöjen edustajat valvovat koko ajan tilanteen kehittymistä ja nyt näille ihmisille, joita kriisi koskee, on löydettävä kunnolliset ratkaisut. On huolehdittava siitä, että toimielimissä tiedetään, mitä paikan päällä – tapahtuu kansalaisten joukossa, jotta voidaan vastata näihin tapahtumiin. Työryhmiä oli monia. Kollegani on esittelijä ja hän esittelee niitä ehdotuksia, joihin päästiin. Sosiaalialan järjestöt, jotka olivat mukana työryhmässä, tekivät monia näistä ehdotuksista. Nämä järjestöt toivovat, että parlamentti pystyisi painostamaan Euroopan komissiota – jotta voitaisiin käsitellä aiheita, joita on käsitelty, jotta löydettäisiin oikeat ratkaisut niihin ongelmiin, joita kohtaamme. Lisäksi on huolehdittava siitä, että Euroopan parlamentin jäsenet itse tiedostavat tilanteen paremmin. Taattu minimitulo kautta Euroopan unionin esimerkiksi oli kysymys, joka oli esillä – Siihen vaaditaan lainsäädäntöä. Meillä on ollut mietintö parlamentissa tästä aiheesta, mutta lainsäädäntöaloitetta ei ole. Minä itse olen tehnyt tällä alalla paljon työtä. Parlamentti tuki tuota ajatusta, mutta meillä ei vielä ole kuitenkaan lainsäädäntöaloitetta, koska siihen tarvitaan komissiota. Työryhmässä sanottiin myös, että Euroopan unionin aloitteiden ja toimien pitäisi keskittyä ennen kaikkea lisäämään – sosiaalista tasa-arvoa, saada aikaan hyvinvointia ihmisille. Ihmiset pitäisi asettaa keskiöön ja analysoida kaikkien toimien sosiaalisia vaikutuksia ennen kuin toimiin ryhdytään. Esimerkiksi ajateltiin näitä elvytysohjelmia. Niissä ei pitäisi katsoa ainoastaan taloudellisia näkökantoja. Nyt tuntuu, ettei nähdä oikein yhteyttä taloudellisten ja sosiaalisten kysymysten välillä, kun tätä työtä tehdään – Joten meidän työryhmämme kritisoi hyvin paljon sitä, että tuota yhteyttä ei nyt nähdä. Taloudellisten toimien yhteydessä totta kai pitää ottaa huomioon sosiaalinen vaikutus, koska talouspolitiikan muutoksilla on aina eittämättä sosiaalipoliittisia vaikutuksia. Joten talouspolitiikan päätöksiä ei kannata tehdä ilman, että kunnolla tutkitaan sitä, miten tämä vaikuttaa sosiaalialaan. Esimerkiksi epävarmoihin työsuhteisiin – alempiin palkkoihin ja niin edelleen. Eli tilanne pitkälti on nyt heikentymässä. Lisäksi me näemme uudenlaista köyhyyttä. Eli tilanne, jossa työssä käyvät esimerkiksi voivat sekä käydä töissä että olla köyhiä. Jotkut ryhmät ovat erityisen haavoittuvaisia, kuten nuoret ja naiset, mutta myöskin ikääntyneemmät kärsivät erittäin pahasti. Sosiaaliturvajärjestelmien uudistuksesta on keskusteltava parlamentissa lähikuukausien aikana, koska me tarvitsemme muutoksia, joiden kautta ihmisarvoinen elämä on edelleen mahdollista ikääntyneille. Ja julkisten palveluiden saanti, se oli yhtenä aiheena työryhmässämme. Eli sosiaalialan palvelut, yleishyödylliset palvelut ovat tärkeitä kaikille. Kollegani esittelijä täällä jatkaa aiheiden esittelyä, niiden aiheiden, jotka tulivat esiin järjestöjen puheenvuoroissa. Ja näin voimme kertoa, mitä ehdotuksia järjestöt tekivät parlamentille. Keskustelut olivat hyvin mielenkiintoisia ja kaikille täällä tänään varmasti jää sellainen ajatus mieleen, että ihmisistä on huolehdittava. Tämä on ajatus, joka on vietävä takaisin omiin kotimaihin, koska hallitusten on otettava kaikki nämä näkökannat huomioon, koska kun taloudellisia päätöksiä tehdään, on samalla ymmärrettävä, mikä näiden päätösten vaikutus on kansalaisiin omissa kotimaissa. Sanoisin siis, että pyydän, että olette tiukkana omassa kotimaassanne ja huolehditte siitä, että äänenne tulee kuuluviin olen iloinen siitä, että niin monet toivat protestiäänensä tähän työryhmään, kertoivat köyhyydestä ja ihmisten tilanteesta. Kiitos. Merci, Madame euh, Figueredo. Kiitoksia, Rova Figueredo. Nyt annan puheenvuoron toiselle yhteisesittelijälle, niin kuin näette kaikista työryhmistä. Toisaalta on parlamentin jäseni ja toisaalta joku kansalaisjärjestön edustaja esittelijänä, joten herra Spinoe saa puheenvuoron Feantasta. Ehm, ik vermoed dat ik Nederlands kan spreken ook. Saanen niin, varmaan käyttää hollannin kieltä. Niin, no kun tämä mahdollisuus on tarjoutunut, niin myöskin tulen näin tekemään. Ei tämä helppo tehtävä ollut. Näin tietenkin tämän illalla laaditun kirjallisen tekstin. Sitä nyt ei tässä voi käydä ihan yksityiskohdittain läpi, mutta haluaisin ottaa esille ehkäpä semmoinen 5-6 kohtaa. Ensinnäkin toteaisin, että jotkut olivat tuohtuneita juuri tästä sosiaalisesta epäkohdasta ja meidän pitäisi tarjota mahdollisuutta esittää näitä epätoivon kommentteja, jotta voisimme todellakin pohtia sitä, mistä syystä johtuen olemme ajautuneet tällaiseen sosiaaliseen epätasapainon tilaan. Eli jos ratkaisuja halutaan löytää, niin se edellyttää myöskin syiden etsimistä. Ja olisi paikallaan tarkastella myöskin sitä, että yhteiskunta on muuttunut, sillä me tiedämme, että pelkkä kasvu ei johda yhteiskunnan ja yhdessä elon vakauttamiseen. On vaadittu myöskin uutta lainsäädäntöä eurooppalaiselta tasolta lähinnä sosiaalisella saralla. On tietenkin selvää, että parlamentti ei ole aloiteoikeuden omaava toimija, mutta se voi vaatia komissiolta aloitteellisuutta. Erityisesti esitettiin kysymys siitä, että olisikohan mahdollisuus ottaa esille lainsäädäntötyössä tämä vastuukysymys ja etteivät juuri heikommassa asemassa olevat tahot joudu kärsimään eniten. Mutta kuten kollega Figureido sanoi, niin kyllähän lainsäädäntötyöskentely on mahdollinen tälläkin sosiaalisella saralla esimerkiksi takaamalla vähimmäistulotaso. Lisäksi on sanottu, että Parlamentilla on enemmän toimivaltaa yhteispäätösmenettelyn myötä. Tämä liittyy myöskin läheisesti euroon ja euroalueen toimintaan ja sitä kautta parlamentillakin olisi vaikutusmahdollisuuksia. Mitä tulee avoimeen koordinaatiomenettelyyn sosiaaliseen osallisuuden vahvistamiseen, sitäkin korostettiin, koska sitä pidettiin tärkeänä Euroopan sosiaalipolitiikan pilarina ja Euroopan parlamentilla pitäisi olla vahva rooli, kun taistellaan köyhyyttä ja sosiaalista syrjintää vastaan tulevien vuosien aikana. Lisäksi esitettiin ehdotus, että Euroopan parlamentti voisi seurata vielä tarkemmin sitä, millä tavalla sosiaalipolitiikkaa käytännössä toteutetaan. Eli että muut toimielimet tiiviimmin esittäisivät raportteja sen suhteen, miten sosiaalipolitiikkaa on käytännön tasolla toteutettu. Ihan hiljattainhan parlamentti on hyväksynyt julkilausuman, jossa komissiota pyydetään laatimaan asunnottomuutta kodittomuutta ja kodittomuutta koskeva eurooppalainen strategia, ja tämä voisi olla ihan hyvä lähestymistapa. Sitä voitaisiin soveltaa myöskin köyhyyteen ja lasten köyhyyteen ja syrjäytyneisyyteen ja niin poispäin. Ja mielestäni olisi myöskin tärkeää, että myöskin virkamiestasolla ihmisiä koulutettaisiin enemmän tietoisiksi köyhyyden uusista muodoista. Tällä hetkellä tällaista valistustyötä ei ole harjoitettu, mutta minä uskon, että tämän hyvinkin halvan valistustyön kautta saataisiin myöskin politiikkaa laadullisesti parannettua. Yhteenvedonomaisesti voisin todeta, että Euroopan parlamentillahan on tutkimusbudjetti ja sitä voitaisiin ehkä käyttää strategisesti paremmin, jotta ymmärrettäisiin paremmin, minkälaisia nämä uudet köyhyyden muodot ovat. Ja eilen kysyttiin juuri sitä, että miksi tietoisuutta ei ole lisätty sen suhteen esimerkiksi, että minkälainen on tällä hetkellä köyhyyden tilanne maaseutualueilla ja muualla. Ja mehän tiedämme, että köyhyyttä tulee Euroopan unionin alueella myöskin maahanmuuton kautta itäisestä Euroopasta. On tietenkin selvää, että köyhyyttä on käsiteltävä monialaisena ongelmana ja että se ei kosketa vain ja ainoastaan yhtä henkilöryhmää, vaan että kaikki tahot pitäisi tässä strategian etsinnässä ottaa huomioon ja kuten kollega Figureido totesi, niin meidän täytyisi huomioida myöskin ongelmien kanssa kamppailevat naiset ja nuoret. Eilen korostettiin myöskin sitä, että meidän tulisi huomioida jo tehty työ. Emme me lähde liikkeelle tyhjästä, vaan meidän tulisi hyödyntää jo tehtyä työtä, koska sitä on olemassa. Siinä siis ihan lyhyesti, mitä eilen sanottiin. Tietenkin tästä kirjallisesta raportista löytyy vielä enemmänkin infoa, mutta ehkäpä nämä mainitsemani asiat olivat ne keskeisimmät työryhmät keskusteluiden tulokset. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Spineveen. Kiitän myös näistä kommenteista, joita esitte, koska on aivan totta, että tämä raportti on olemassa. Nyt sitä ollaan juuri tuolla jakamassa mutta aivan yhtä tärkeää on kuolla, kuulla, minkälainen sävy oli vallalla työryhmässä ja panen merkillä aivan erityisesti tämän eh, sosiaalisen mm, epämukavuuden tunteen kiukunkin, joka tuli esille, ja se on hyvä ottaa tälläkin esille. Ehkä joku haluaisi sitä lyhyen reaktion, vaikka mehän kyllä keskustelemme aivan kohta, joten kiitän kuitenkin Siis, jo, tai jos työryhmän jäsenet haluavat tehdä jonkun lisäyksen, nyt voitte sen tehdä, sitä sitten siirrytään seuraavaan työryhmään, mutta joka tapauksessa keskustelua tullaan käymään val- anteeksi kahvitauon jälkeen. Alors le 342 me demande la parole, je vois pas très bien où il est, juste en face de moi. Oui, madame. 342 paikalla oleva henkilö on pyytänyt puheenvuoro. Olkaa hyvä, rouva. Hello. Uh, yes, Sean Jones from the European... Sean Jones köyhyyden vastaista verkosta, eurooppaista verkosta. Kiitos oikein paljon yhteenvedosta. Se oli hyvin esitetty ja näin nähtiin, minkälainen henki siellä oli. Oltiin todella närkästyneitä siitä, missä nyt mennään, että nyt on todella tarpeen toimia. Meillä oli joitain ihan konkreettisiakin vaatimuksia siitä, mitä parlamentti voisi tehdä, ja siihen pitäisi nyt keskittyä mielestäni. Esimerkiksi kriisin syyt, keskustelu kriisistä ja kriisin sosiaalisista vaikutuksista. Parlamentilla tulisi olla spesifinen rooli tässä sosiaalinen vaikutusten arviointi. Komissio sitä toteuttaa, mutta käsittääkseni parlamentilla ei ole vaikutusta mahdollisuutta tehdä poliittisia päätöksiä tämän pohjalta. Eurooppa 2020 seuraavaksi kaikki, mikä nyt tapahtuu, tapahtuu Euroopan 2020 strategian puitteissa. Edistyskertomukset, lippu huippulaivafoorumit, nämä määrälliset tavoitteet ja niin edelleen. Mutta parlamentti pitää puuttua koko pakettiin, koska nyt talouspolitiikka tekee tyhjäksi tavallaan sosiaalipolitiikkaa. Eli puhutaan vain kasvusta, lisäkasvusta, kilpailun parantumisesta. Missä parlamentin rooli tässä kaikessa nyt on? Me todella haluamme nyt työryhmää parlamenttiin ensinnäkin, joka seuraa Eurooppa 2020 strategiaa kokonaisuutena, missä sidosryhmät voivat olla myös siis mukana tässä työryhmässä. Ja samalla sitten linkit kansalliselle tasolle, jotta saadaan kansalliset köyhyydenvastaiset foorumit, saadaan avoimen koordinointimenetelmän kautta myöskin kansalliset köyhyydenvastaiset strategiat yhdistettyä, jotta – saataisiin myöskin köyhyydestä kärsivät ja kansalaisjärjestöt mukaan tähän EU-tasolla ja myös kansallisella tasolla, siis koska nyt todella halutaan tämän agoran jälkeen nähdä jotain tuloksia. Kiitos. Kiitos näistä ehdotuksista. Todellakin yritän saada jotain jatkoa aikaa näille ehdotuksille täällä parlamentissa. Sitten muita kommentteja työryhmän jäseniltä. Olkaa hyvä, herra 65, talous- ja sosiaalikomitean edustaja. Madame Kiitoksia puheenjohtaja kuulun Euroopan taloussosiaalikomitean ja edustan myös ammattijärjestöä. Puhun romaniaa. Arvoisa puheenjohtaja, eilen meillä oli varsin kiinnostavia keskusteluja kolmessa työryhmässä – on selvää, että on hyvä, että jäsenvaltiot, hallitukset puuttuvat toimenpitein ja pyrkivät taistelemaan köyhyyttä vastaan, mutta tämä ei tarkoita sitä, että jätetään syrjään eräs toinen tärkeä kysymys, nimittäin talousjärjestelmään liittyvät ongelmat uusliberalistiset ideat, jotka ovat ongelmana monissa jäsenvaltioissa, suurimmassa osassa niistä nämä asiat pitää ratkaista mahdollisimman nopeasti, koska tämän tyyppinen kriisi, joka tuo mukana niin moninaisia ongelmia ja lisää niiden ihmisten määrää, jotka elävät köyhyydessä, pitää varmistaa, että nämä ongelmat eivät toteudu uudestaan jatkossa. Ja talous- ja sosiaalikomitean jäsenenä haluan sanoa, että olemme iloisia neuvoston ja parlamentin esittämistä ehdotuksista. Olemme sitä mieltä, että EU-toimielimet, jotka, tai toimijat, joita olemme nyt luomassa, joilla pyritään valvomaan pankkijärjestelmää, eläkejärjestelmiä, sosiaaliturvakysymyksiä ja pyritään valvomaan myös rahoitusmarkkinoita. Kaikilla näillä toimielimillä ja tahoilla täytyy olla todellinen valvonta ja seurantaoikeus näillä eri sektorit, jotka mainitsin. Niin kuin varapuheenjohtaja Lutsek aivan hyvin totesi, jotkut jäsenvaltiot vastustavat tällaista valvontaprosessia, mutta siltikin meidän täytyy sanoa, että jos emme pysty korjaamaan talousjärjestelmän mekanismien ongelmia tällä hetkellä, niin näin ollen myös köyhyyden vastainen taistelu ei ehkä johda yhtään mihinkään. Joten parlamentin ja neuvoston ponnistelut asiassa tarvitsevat tukea ja me haluaisimme, että ne toimielimet, joita nyt ollaan luomassa, ovat todellakin sellaisia toimielimiä, jotka saavat todellisen toimivallan. Ne voivat tehokkaasti taistella kielteisiä vaikutuksia vastaan talousjärjestelmässä tällä tavalla. Tämän tyyppiset kriisit eivät enää pääse toistumaan. Kiitos. Euh, Kiitoksia. Vielä yksi puheenvuoropyyntö ennen kakkostyöryhmää herra paikalta 98. Muchas gracias, buenos días. Kiitoksia, hyvää huomenta. Mitä tulee e- edust- esittelijöihin meidän ryhmästämme, esittelijä viittasi siihen, että täytyy tehdä työtä jäsenvaltioiden kanssa Täällä ei ole kysymys tavallaan siitä, että ollaan suuttuneita, mutta eilen työryhmässä kuitenkin sanottiin, että näissä maissa tehdään työtä ja suuttumus, joka on tullut esiin, on alkanut jo kotona eikä tullut vain täällä, jota, kyllä me protestoimme koton, kotonankin, me taistelemme. Ja eilen tässä ryhmässä vaadimme ja vaadimme Euroopan parlamentilta sitä, että parlamentti myös tarttuu näihin asioihin, koska tämä auttaa meitä työssämme omissa kotimaissamme omien hallitustemme kanssa. Siis me tarvitsemme sitä, että Euroopan parlamentissa keskustellaan siitä, miten kriisi vaikuttaa, mikä on se sosiaalinen vaikutus. Ei pidä puhua vain taloudellisista vaikutuksista ja suurista luvuista ja miten se vaikuttaa rahoitusmarkkinoihin tai miten se vaikuttaa autoteollisuuteen. Tietysti se on tarpeen ja välttämätöntä myös, mutta pitää ottaa myös ihmiset huomioon, miten se heihin vaikuttaa. Euro- Euroopassa mailla on suurta merkitystä, mutta kansalaisilla on myös merkitystä. Ja näin ollen pitää nähdä, miten kriisi on vaikuttanut Euroopan kansalaisiin, mitä meille tapahtuu, mitä on tapahtunut kansalaisille. Tätä me eilen vaadimme, että Euroopan parlamentti keskustelee kriisin sosiaalista vaikutuksista, arvioi kaksikymmentä strategiaa ja perusarvoisen ryhmän, joka keskustelee juuri näistä kysymyksistä. Yhdyn niihin, jotka aikaisemmin puhuivat. Mutta mielestäni tämä on tärkeää, koska pitää puhua näistä asioista. Se auttaa meitä siinä työssä, jota teemme kansalaisyhteiskunnan kanssa jokaisessa kotin jäsenvaltiossa. Ja me, jotka olemme mukana näissä toimissa ja taistelemme sen puolesta, että vaikutus kriisistä olisi mahdollisimman vähän vakava kansalaisten suhteen. Kiitoksia. Kiitoksia. Vielä yksi puheenvuoropyyntö. Pyydän puhumaan lyhyesti. Kiitos. Puheenjohtaja, aivan lyhyesti. Niin eilen itse asiassa esittelin, äh, ehdotin työryhmässäni, että Euroopan parlamentti voisi laataa lakia ja luoda juridiset puitteet äh, kulutusluottolaitoksien suhteen, jotka ovat myös vaikuttaneet tähän kriisiin. Tämä voi luoda siis tätä kautta myös lisää köyhyyttä, mutta esittelijä mainit yhtä tärkeää asiaa, nimittäin parlamentti voisi jonakin päivänä tehdä lakia äh, tai direktiivet työpaikkojen siirtymistä muualle, erityisesti jos puhutaan äh, maista, joissa sosiaaliturvamaksut ovat vähäisiä ja silloin syntyy sosiaalista dumpausta ja näin menetään markkinoita äh, esimerkiksi rakennusalalla ja haluaisin jossain vaiheessa lopettaa tämän työpaikkojen menetyksen, ja, joka aiheuttaa tietysti myös sitten köyhyyttä. Kiitoksia. Sitten kakkostyöryhmään. Aiheena oli maahanmuuttovirrat ja kriisi. Herra Darden esittelee tämän ja hänen yhteisesittelensä rouva Benabab Atu. Mutta ensin saa puheenvuoron siis Rova Benarab. Kiitoksia Isabel. Haluaisin ensinnä kiittää kaikkia osallistujia. Tämä oli erittäin vilkas, hyvä työryhmä ja annan kohta, tai annan nyt puheenvuoron välittömästi toiselle esittelijälle, herra Dardenille. Kun otetaan huomioon tehtävät, jotka saimme, toimivaltuudet ja toimintamahdollisuudet ja aloitetta parlamentti on tehnyt, niin tältä pohjalta laadimme seuraavanlaisen ehdotuksen. Kansalaisyhteiskunnan edustajat vetovat Euroopan parlamenttiin, jotta se tarkistaisi kaikkia eurooppalaisia politiikkoja koskien epävarmuustilanteessa asuvia kansalaisia, jotta noudatettaisiin ihmisten perusoikeuksia. Tällä, näillä arvoillahan Eurooppa on perustettu. Sitten haluamme vahvistaa lainsäädännön toimivaltuuksien mukaisesti, jotka Lissabonin sopimus on myöntänyt parlamentille turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikassa. Nimittäin on velvoite jäsenvaltioilla ja toimielimillä noudattaa Geneven yleissopimuksen säädöksiä, ihmisoikeusyleissopimusta, Euroopasta perusoikeuskirjaa, samoin myös muita juridisia välitä, kansainvälisiä välineitä, jotka ovat olemassa, pitää noudattaa. Kolmanneksi ottaa ottaa mukaan, kun tutkitaan direktiivi ehdotusta taattaisiin pohja perusoikeuksien takaamiselle koskien kaikkia maahanmuuttajia ilman minkälaista syrjintää tai poikkeuksia. Ja pitäisi alkaa keskustelu turvapaikka-oikeudesta, jotta voitaisiin toimia humanistiselta pohjalta, arvopohjalta. Pitäisi hyväksyä taloudelliset pohjat 14-20 vuosina yhteydessä EU 2020 strategian ja pitää ottaa myös vuosituhat tavoitteet huomioon. Pitäisi pohtia, miten voidaan varmistaa parempi täydentävyys Euroopan sosiaalirahaston ja eurooppalaisen integraatiorahaston välillä ja toimia niin, että EU-painopistealueet maahanmuuttokysymyksissä näkyvät politiikkona ja siihen liittyvinä sopivina talousarvioina. Me vetoamme Euroopan parlamenttiin myös siinä, että se pyytäisi Euroopan komissiota aloittamaan keskustelun kaikkien jäsenvaltioiden kanssa ja kansalaisyhteiskunnan kanssa siitä, miten voidaan edistää työolosuhteita, ihmisarvoiset työtä ja palkkaa. Nyt pitää rohkaista myös sitä, että verkotetaan kansalaisfoorumeita Euroopan tasolla maahanmuuttoasioissa, integraatiokysymyksissä. Näin voidaan edistää sitä, että osallist- voidaan osallistua paremmin tähän toimintaan kuulemisten ja keskusteluiden kautta, ja näin voidaan hyötyä asiantuntevuudesta ja vahvasta arvioinnista sen suhteen, miten tehokasta eurooppalainen muuttovirtapolitiikka on ollut. Seitsemänksi pitää pyrkiä tunnustamaan ö, ammattitutkimukset, yliopistotutkimukset, että voidaan edistää ihmisten pääsyä Euroopan työmarkkinoille. Ja pitää virallistaa tällainen tunnustaminen ja allekirjoittaa sopimus asiasta myös kolmansien maiden kanssa. Varmistaa hyvä yhteistyö Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin jäsenten kanssa, jotta eh, tai eh, sen protokollan mukaista, joka on allekirjoitettu näiden tahojen välillä ja se löytyy liitteenä EUn e perussopimuksesta. Pitää jatkossakin taistella kaikenlaista rasismia ja syrjintää vastaan Euroopassa ja edistää integraatiota kehittäen aivan erityisesti suosivaa kielenkäyttöä, jotta se muuttaa ihmisten asenteita ja median asenteita ja käsitellä sosiaalisen sosiaalista integraatiokysymystä maahanmuuttajien kohdalla. Pitää kehittää avointa käsitettä kansalaisuudesta, joka kattaa kaikki asujat, niin laittomat kuin laillisesti täällä olevat. Pyrkiä siihen, että voidaan toteuttaa sopivat puitteet vapaaehtoistyölle EU-ssa, jotta jotta voidaan ottaa tämä vapaaehtoistyö mukaan, kun pyritään edistämään kansalaisten osallistumista. Ja korostamme vahvasti ja rohkaisemme Euroopan parlamentin jäseniä allekirjoittamaan ki- kirjallisen julkilausunnon vuodelta 2010, joka liittyy YK yleissopimukseen maahanmuuttajatyöntekijöistä. Ja lopuksi kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että todellakin toteuttavat Euroopan peruskirjan säädöksiä käytännössä. Kiitämme teitä ja toivomme, että olemme nyt tehneet oikeutta työryhmän kaksi työlle. Kiitoksia. Kiitoksia kahdelle esittelijälle näistä suosituksista, varsin täsmällistä sellaista. Nyt sitten katsotaan, oletteko tehneet oikeutta, haluaako joku kenties täydentää näitä puheenvuoroja kaksi työryhmästä. Olkaa hyvä, rouva 350. Haluaisin kiittää kahta yhteisesittelijää, koska he ovat todella ottaneet mukaan kaiken, mistä työryhmässä puhuttiin. Minun mielestäni ainoa huoli, joka minulla tässä vielä on jäljellä, en tiedä, ehkä sekin löytyy täältä tekstistä jostain näistä suosituksista koskien turvapaikkaoikeutta. En tiedä, onko täällä mukana, mutta tässä on kyse siis ihmiskaupasta. Onko se otettu esille? Haluan vain varmistaa, että tämäkin löytyy täältä jostakin. Ihmiskauppakysymys. Totta, sitä ei ole täällä, mutta olette aivan oikeassa. Täytyy lisätä tänne mukaan. Se asia tuli esille ja se on tärkeä kysymys. Sitten herra Giuliano talous- ja sosiaalikomiteasta. Mm, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minäkin edustan Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ja minulla oli ilo ja kunnia osallistua työryhmän keskusteluihin. Kaikki esitetyt kommentit ovat tärkeitä ja paikkaansa pitäviä, mutta haluaisin kertoa hiukan enemmän kuin mitä tässä yhteenvedossa saimme kuulla haluaisin kaikille kertoa hiukan enemmän muutamista erittäin mielenkiintoisista asioista. Kylläkin kohdissa 3 ja 10 viitataan tähän kansalaisuuden avoimeen määritelmään. Minun mielestäni tämä on hyvä kuvaus käymistämme keskusteluista. Ehkäpä nämä siirtotyöläisetkin pitäisi huomioida tässä – tässä vain sanotaan, että kyse on kolmansista maista peräisin olevista henkilöistä, jotka tulevat Euroopan unionin töiden perässä, mutta meidän pitäisi huomioida myöskin Euroopan unionin sisäiset muuttovirrat ja myöskin jäsenvaltioiden sisällä tapahtuvat muuttovirrat. Tämähän ei liity niinkään työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen, sillä me tiedämme, että nämä henkilöt etsivät oikeuksiaan, sosiaalista identiteettiään, ja tämä äh, liittyy läheisesti mahdollisuuteen hakea töitä muualta. Viittaan tässä nyt Italiassa liikkuviin moniin Romanian kansalaisiin. Nämä, tämä ryhmä kävi mielessäni laki ei vielä tyydytä heitä, heidän tilannetta ei voida huomioida ja siten heitä ei voida integroida yhteiskuntaan. Ja tästäpä syystä kaikkia pitäisi kohdella samalla tavalla. Eli muuttovirrat liittyvät läheisesti identiteettiin ja kansalaisuuteen – mutta muilta osin voin sanoa, että tämä raportti on erittäin mielenkiintoinen ja kuvastaa kyllä hyvin sitä erittäin mielenkiintoista keskustelua, jota ryhmässämme käytiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin siirrytään kolmanteen työryhmän. Ai vielä kuitenkin 158 paikalta. Rouva, olkaa hyvä, voitteko esittäytyä? European Network Against Racism. Tunnen rasismin vastaisesta verkostosta Bulgariasta. Ja minulla olisi kysymys. Haluaisin tietää, minkälaista seurantaa on niiden suositusten osalta, joita me olemme esittäneet. Me kävimme erittäin hyvää keskustelua ja kollegat siellä tekivät monia ehdotuksia. Ja minä haluaisin kysyä, miten tapahtuu tämän konferenssin jälkeen jatkolle. Toivon, että mekin saamme kuulla – siitä, mitä tapahtuu. Uskomme, että asioiden edistämiseen kuluu aikaa, mutta olisiko mahdollista antaa meille palautetta vielä tulevaisuudessa? Ehdotan, että viimeisessä vaiheessa kokousta vastaamme globaalisti ei vain kaksi työryhmän suosituksiin, vaan myös ykkösen ja kolmosen suosituksiin. Ja sitten voimme yhdessä katsoa, mikä on paras tapa todellakin varmistaa seura- säännönmukainen seuranta asialla, jotta tämä kaikki ei jää vain paperille jälleen kerran. Mutta vasta myöhemmin, jos teille sopii. Nyt kolmanteen työryhmään. Siellä käsiteltiin epävarmassa tilanteessa olevia ihmisiä ja tätä johti Rova Pak. Ja tässä oli kaksi esittelijää, marie kristin Vergia Euroopan parlamentista ja herra Lourdel EAYstä. Te olette paikalla. Rova Vergia, olkaa hyvä. Oui, merci, madame la... Kiitoksia puheenjohtaja. Kun kuuntelin esittelytä muista työryhmistä, huomaan, huomaan että samanlaisia tekstiä tulee oikeastaan kaikista. Itse asiassa keskustelu keskittyi kovasti kriisin, talous- ja rahoituskriisin vaikutuksiin ihmisten kohdalla, jotka elävät epävarmassa tilanteessa. Ja erityisesti totesimme, että köyhyyttä oli jo ennen kriisiä ja tämä kaikki on vain pahentanut kaikkein hankalimmassa olevien tilannetta, erityisesti mitä tulee tiettyjen oikeuksien toteutumisen heidän kohdallaan. Erot eri valtioiden välillä ja erot maiden sisälläkin tulivat esiin korostetusti ja jos nyt tiivistään, jotkut maat lukujen perusteella näyttävät selviytyvän paljon paremmin kuin muut, koska erot vaihtelevat valtavasti maasta toiseen, jos katsotaan puhtaasti tilastoja myös kovasti korostimme sitä, että täytyy löytää sellaisia ratkaisuja, jotka sopivat kyseisten henkilöiden tarpeisiin. Ja erityisesti lähdetään liikkeelle kaikkein haavoittuvaisimpien tilanteesta heidän joukossaan vielä. Ja ne asiat, joista erityisesti keskusteltiin, tämä tuli jo muissa työryhmissä esille, nimittäin transversaalisuus ja tällainen kokonaisvaltainen lähestymistapa holistisuus köyhyydessä, koska on kuitenkin sellainen vaikutelma, että puuttuu täysin kokonaisvaltaista, kokonaisvaltaista politiikkaa kaikkein köyhimpien suhteen. Itse asiassa yksi perustekijöistä mielestäni on siinä, että köyhyyden ei pidä olla mikään kohtalo, fataliteetti, ehkä meidän pitää tätä muuttaa. Siinähän on kyllä haaste tuleviksi vuosiksi. Meidän pitää ehkä muuttaa suhtautumistamme, katsettamme kaikkien köyhimpien suhteen. Puhuimme paljon sitkeydestä omassa työryhmässämme. Onko sitten yksilöiden tai kollekti, kollektiivin sitkeydestä? Yksilöiden pitää ymmärtää, että, ja kaikkien pitää ymmärtää, että köy, köyhät, vaikka elävät vaikeasti, siltikin pärjäävät pääsevät ulos, eikä se joudu siitä, että he ovat köyhiä, että he olisivat ja haavoittuvaisia, etteikö heillä silti olisi oma paikkansa tämän tyyppisessä keskustelussa, ja ehkä meidän pitäisi ottaa heidät huomioon niin täysivaltaisena kansalaisena. Mitä tulee sitten kollektiiviseen sitkeyteen, niin todellakin se katse, joka me kohdistamme kaikkein köyhimpiin, meidän pitää pitää heitä täysinä kansalaisina, niin kuin muitakin, ja ehkä muuttaa suhtautumista. No, minua hämmästytti, että yllätti nuorten panos, jotka olivat osallistuneet kokeilunsa tapasivat nuoria, eri nuoria riippumatta heidän sosiaalisesta taustastaan. He kertoivat näistä kokemuksistaan. Jotkut ovat sanoneet, että meitä ei edes ole olemassa, kukaan ei ole kiinnostunut meistä. Minkä takia me olisimme kiinnostuneita muista? Tämän tyyppisiä kommentteja kuului. Ja sitten toinen asia, joka tuli esille korostetusti mielestäni, liittyy siihen, että liian usein köyhyys tiivistetään työllisyyskysymyksiin eikä köyhyyttä voida tavallaan sen arvoa vähentää pelkästään työllisyyteen. Ei voi olla niin, että vasta työn kautta pääsee köyhyydestä. Hänen pitää pystyä edes hakemaan työpaikkaa ensin. Ja sitten yksilöä ei voida nähdä vain sen suhteen, minkälainen työtilanne hänellä on. Ei pidä kiinnittää liian paljon huomiota työllisyyteen. Tästä ehkä oli kyllä eniten erimielisyyksiäkin meidän työryhmässämme tästä näkemyksestä. Mm, mutta yksilö voidaan tunnustaa sosiaalisesti ja siinä on monet muutkin tekijät mukana kuin työ ja työpaikka. Monet korostivat kulttuurista ulottuvuutta myös. Me siis korostimme työllisyyden lisäksi sitä, että täytyy saada päästä koulutuksen piiriin aivan nuoresta iästä lähtien, koska tiedämme varsin hyvin, että tällä hetkellä hän kulttuuriasian valiokunnassa tehdään juuri työtä siitä ja todetaan, että aivan alkuvuosina jo ratkaistaan tietyt kysymykset. On varsin tärkeää tehdä puhua koulutuksesta, varhaiskoulutuksesta, mutta myös elinikäisestä koulutuksesta. Epätasa-arvo terveyden alalla mukaan lukien henkinen terveys tulivat erityisesti esille työryhmässämme ja se, että täytyy ottaa ottaa käyttöön kiireellisesti toimenpiteitä ja toimi, to, toimintoja, to, politiikkoja näillä, näissä kysymyksissä. Sitten tämä liittyy hiukan ykköstyöryhmään, jonka onkin loogista puhuimme. E- haavoittuvaisuus ja tietyissä väestöryhmissä tulivat, naiset tulivat esille. He ovat erittäin suuri osa väestöstä, joka elää köyhyydessä, ja erityisesti yksinhuoltajaäidit, sitten nuoret, ikääntynyt ikääntyneet henkilöt, vammaiset, mutta myös maahanmuuttajaväestö ja, ja mustasta Afrikasta peräisin olevat maahanmuuttajat alkuperältään. Sitten korostettiin sitä, miten tämänhetkinen budjettipolitiikka vaikuttaa tähän. Budjettileikkaukset, ne lyövät aivan erityisesti kaikkein köyhimpiin. Näissä politiikoissa ja toimenpiteissä pitäisi pyrkiä auttamaan erityisesti kaikkein haavoittuvaisimpia. Tämä koskee niin kulttuurikysymyksiä, koulutusta, terveyspolitiikkaa kuin sosiaalisia ja kulttuuripalveluitakin. Tämä liittyy myös järjestöille myönnettävään apuun, joka auttaa tätä, näitä väestönosia. Vielä yksi lause. Minulle tulee sellainen tunne, että haasteet eurooppalaisessa sosiaalisessa mallissa ovat siinä, että ehkä meidän pitäisi lopultakin ottaa kunnolla käyttöön perusoikeuskirja, niin että se toteutuu käytännössä kaikkein haavoittuvaisimmat tuntuvat kärsivän kaikkein vähiten siitä, että eivät voi käydä näitä oikeuksia hyväkseen. Heidät pitää nähdä kokonaisvaltaisina täysi kansalaisilla on täydet oikeudet niin kuin muillakin, ja heidät pitää lopultakin ottaa toimijoiksi, jotka he voivat taistella oikeuksien puolesta. Ehkä nyt puhun hiukan ihmisoikeuspuolustajan äänellä, mutta nyt annan puheenvuoroni toiselle esittelijällemme. Merci, Madame la Présidente. Donc, dans notre atelier... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin Mari Kristes sanoi, meillä oli erittäin hyvää, vilkasta, rikasta keskustelua. Tuli esille joitakin vahvoja suosituksia. nyt sitten tässä keskustelussa nyt teille välitämme ensimmäinen suositus, joka tuli esille. Täytyy saada aikaan poliitikkoja, jossa otetaan huomioon köyhimmät. Tämä tarkoittaa kohdennettuja toimenpiteitä – jotta näihin tavoitteisiin päästään. Tässä tarvitaan myös tällaisen taulukon laatimista, johon pannaan mukaan konkreettisia tavoitteita ja diversi, tai eriytettyjä indikaattoreita köyhdenvastaisessa taistelussa ja pitää pyrkiä varmistamaan myös vuosittainen säännöllinen arviointi. Me korostimme myös sitä, että täytyy ottaa käyttöön käyttöön horisontaalinen sosiaalinen lauseke kaikilla päätöksenteon tasoilla. Me toivomme myös, että varmistetaan todellinen vuoropuhelu kaikkein vähävaraisten niiden kanssa, on kaikki vähiten voimavaroja ja ottaa huomioon työmarkkinaosapuolet ja kansallisyhteiskunnan toimijat. Me haluamme nähdä tämän Agoran työn, kun valmistellaan seuraavaa konferenssia, köyhyyskonferenssia, jonka Euroopan parlamentti järjestää ihmiset, jotka elävät köyhyydessä. Sitten toinen suositus pitää tunnustaa yhteys, joka on olemassa köyhyyden ja ihmisoikeuksien välillä. Ja erityisesti pitää varmistaa, että ihmiset voivat todellisesti harjoittaa näitä oikeuksiaan. Ja aivan konkreettisesti pitää toteuttaa perusoikeusviraston tutkimusta, jonka aiheena on äärimmäinen köyhyys ja ihmisoikeudet. Toinen suositus pitää päästä irti kilpailun logiikasta. Köyhyydessä elävien ihmisten välillä ja erityisesti pitää tarkistaa Euroopan sosiaalirahaston rahoitusmekanismeja. Nämä mekanismit edelleenkin perustuvat palkkatyöhön ja liian usein aivan erityisesti korostetaan niitä, jotka eivät ole kovinkaan kaukana työmarkkinoista. Pitää tunnustaa, että toimijoilla kentällä on merkitystä, eli pitää antaa rahoitusta tukea järjestölle ja niin edelleen, ja pitää arvo, arvostaa niiden hyviä käytäntöjä ja käyttää sitä hyväksi. Pitää ottaa käyttöön myös mm, mikroluottokysymykset ja niin edelleen, ja tunnustaa näiden toimijoiden erityispiirteet ja antaa näille eri tahoille eurooppalainen asema. Pitää kehittää laadukkaita työpaikkoja, kestäviä työpaikkoja, siis pitää taistella epävarmoja työpaikkoja vastaan. Tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että mukana on niin julkisvalta kuin työmarkkinaisetkin. Pitää ottaa käyttöön sukupuoliaspekti eri toimenpiteisiin. Ja sitten tehtiin sellainenkin ehdotus, että vähennettäisiin palkkaeroa miesten ja naisten välillä prosentilla per vuosi. Mutta ihmisten pitäisi olla oikeus yksilöllisesti nauttia sosiaalioikeuksista, sosiaaliturvasta. Sitten toinen suositus, joka meistä oli erittäin tärkeä, on parantaa yhteistyötä Euroopan toimielinten, kansallisten tahojen, alueellisten tahojen ja paikallistahojen välillä, kun taistellaan köyhyyttä vastaan. Eilen sanottiin, että köyhyyden vastainen taistelu ei tapahdu vain yhden komissaarin toimesta esimerkiksi. Pitää varmistaa näiden tahojen koordinaatio, erityisesti sosiaalipalvelu, koulutusjärjestelmä ja terveysjärjestelmä pitää ottaa huomioon sitten lopuksi vielä tärkeä asia pitää kansallinen riippumatta hänen sosiaalista asemastaan pitää ottaa eurooppalaisen toiminnan ja politiikan keskuksen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Lurdel. suositusten määrä tässä vain pitenee ja se onkin hyvä, koska sehän tässä oli tavoitteena. Ja nyt ehdotan, että välittömästi, koska aihe on tavallaan sama, ellette halua ensi puheenvuoro, koska halusin antaa puheenvuoron tälle konsensuskonferenssille, kun teki työtä samasta aiheesta kuin työryhmä kolme. Sen jälkeen te saatte sitten vielä kommentoida, sopiiko tämä teille. Siis puheenvuoron saa nyt Dignon, joka johti kahden ja puolen päivän ajan konsensustyöryhmää. Mukana oli 20 kansalaisedustajaa 15 jäsenvaltiosta. You have allowed this the previous two groups. Aikaisemmat kaksi ryhmää esittelivät ensin ryhmän työn ja sen jälkeen työryhmään osallistuneet. Myös olisi reilumpaa sallia, että ryhmän kolme osallistuneet voisivat myös kommentoida ensin se, ennen Jedon Vignonin esitystä. Niin, ei mitään ongelmaa. Annan nyt ensin kolmostyöryhmän kommenteille puheaika. Olkaa hyvä. 16. Tuolla sosiaalikomiteasten 74 paikan haltija. Also. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kuulun Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan ja haluaisin korostaa yhtä erityistä seikkaa, joka tuli ilmi eilisissä keskusteluissa ja jota mielestäni ei ole riittävän vahvasti korostettu suositustekstissä. Eli että on olemassa selvää tarvetta sellaisille rakenteille, jotka mahdollistavat kansalaisyhteiskunnan linkittämiseksi Euroopan parlamenttiin. Meidän tulisi mennä pidemmälle kuin vain sanoa, että on olemassa eri köyhyyden muotoja. Uusi sopimushan antaa meille tällaisen mahdollisuuden. Minun mielestäni tämä asia pitäisi huomioida myöskin parlamentissa, eli säännöllinen kuuleminen. Ja että myöskin vuosittain katsotaan, millä tavalla nämä konsultaatiot ovat edenneet. Minun mielestäni ei riitä, että me vain puhumme kansallisista prosesseista, sillä useinhan käy niin, että kansalaisyhteiskunta unohdetaan kansallisella tasolla, mutta silloin, jos olisimme suorassa yhteydessä parlamenttiin, niin silloin tämä hoituisi paremmin. ETSK on olemassa, sitä edustan täällä ja minun mielestäni me kaipaamme tiiviimpiä yhteyksiä Euroopan parlamenttiin. Ja asiakirjassahan esitetään yksi termi johdanto-osassa sanotaan, että musta Afrikka, minun mielestäni tämä sana musta pitäisi tästä poistaa. Uh, Monsieur Van Ursel. Van Ursel. Thank you, Mrs. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin painottaa yhtä seikkaa tuosta loistavasta yhteenvedosta, ja se on koulutus. Olen huomannut, että olemme ainoa työryhmä, jossa painotettiin niin paljon opetusta ja koulutusta. Se on hyvin tärkeä asia ja kestävä voimavara. Olisi varmasti hyvä, jos Agora yhdessä ETSK kanssa taistelisi sen puolesta, että saataisiin enemmän toimivaltaa eu tasolle, jotta koulutuskysymyksiä voitaisiin parantaa. Kuten tiedätte, opetus, koulutus ja koulut eivät ole sopimuksessa. Niitä pidetään puhtaasti kansallisina asioina, mutta Eurooppa 2020 strategia antaisi meille nyt mahdollisuuden laajentaa – toimia ja valvontaa tälle tärkeälle elämän saralle. Ja kuten kollega täällä esitti, paljon eroavaisuuksia jäsenvaltioiden välillä on. Ja parhaiden käytänteiden vaihto voisi olla suureksi eduksi, kun pyritään parantamaan joidenkin maiden asemaa. Jos voisitte kanssamme yhdessä saada koulutuksen ja opetuksen tärkeälle paikalle esityslistalla, asialistalla, kun ajetaan 2020-strategiaa, niin se olisi kyllä hyvä asia. Kiitos. Kiitoksia sitten 192 paikalta. Rouva, olkaa hyvä. Uh, uh, Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Haluaisin onnitella yhteisesittelijöitä tästä erinomaisesta työstä, mutta silti haluaisin korostaa erästä seikkaa, jonka otin keskusteluissakin esille, mutta joka ei ole mielestäni kuvastunut näissä suosituksissa riittävän hyvin. Edustan eurooppalaista naisten lobosryhmää ja vaikkakin neljän, neljänneksi viimeisessä kohdassa viitataan tähän sukupuoliseikkaan ja toteutettaviin suunnitelmiin naisten ja miesten välisten äh, Äh, epätasapainotilojen poistamiseksi, niin tämä onnistuu ainoastaan, jos naisille tarjotaan mahdollisuus saada itselleen korkeatasoisia työpaikkoja. Tämä on tietenkin hyvä asia, mutta sanoisin, että komission pitäisi vaatia jäsenvaltioilta tehokkaita toimenpiteitä ja lainsäädäntöä, joka lähtee holistisesta tasosta ja jolla varmistettaisiin, että naiset voisivat saada parempia työllistymismahdollisuuksia. Naiset kärsivät edelleenkin huonommasta palkkauksesta ja joutuvat tyytymään osa-aikatyöhön ja epätavallisiin työsuhteisiin, koska rakenteet eivät ole riittävän hyviä. Jo meidän täytyisi myöskin varmistaa, että perheille tarjotaan myöskin lastenhoitopaikka palkkoja, koska muuten naiset eivät voi olla kokopäiväisessä työssä. Tämä johtaa taas siihen, että naiset ajautuvat yhä helpommin köyhyyteen. Me tarvitsemme siis holistisempaa lähestymistapaa tämän hankalan kysymyksen hoitamiseksi, joka aiheuttaa ongelmia tälle keskeiselle eurooppalaiselle henkilöryhmälle. Kiitoksia. Sitten 146 paikalta. Kiitos. Mielestäni usea seikka jätettiin raportin ulkopuolelle ja mielestäni ne pitäisi sinne lisätä. Muutama seikka tuli hyvin selkeästi esiin eilen. Ensimmäisen viitattiin hyvin selvästi ensimmäisessä suullisessa yhteenvedossa, mutta se on jätetty tekstin ulkopuolelle. Ja se on se, että hyvin voimakkaasti oltiin sitä mieltä, että eurooppalainen sosiaalimalli on nyt uhanalainen ja että siihen on sitouduttava. Suullisessa kertomuksessa esittelijä toi tämän esiin, mutta mielestäni se kuuluisi tekstiinkin. Yhdistettynä siihen kuulimme monta tiukkasanaista puheenvuoroa – siitä, että Euroopan unionin tasolla on keskitytty aivan liikaa talouden ulottuvuuteen eikä ole riittävästi keskitytty sosiaaliseen ulottuvuuteen. Tasapaino on tarpeen, koska tässä on samojen realiteettien kaksi eri puolta. Talouden on kehityttävä, mutta sosiaalista tukea tarvitaan myös ja nämä asiat tukevat toisiaan. Vielä yksi seikka, jota raportista ei pystynyt lukemaan, on se, että oltiin hyvin vihaisia – siitä työryhmässä, että EU-tason toimielimet kieltäytyvät tunnustamasta sen, että osa nykykriisien vastuusta on EUn tasolla – Osa on siis syntynyt siksi, että EUn tasolla ei ole hoidettu tehtäviä. Kyse ei ole vain siitä, mitä ihmiset ovat tehneet jäsenvaltioissa, vaan pitäisi katsoa EUn tasoa myös, erityisesti EUn komissiota, Euroopan keskuspankkia. On keskitytty siihen, että suojellaan pankkeja, arvopapereita omaavia – jotka ovat menettäneet varojaan. Mieluummin kuin että suojellaan kansalaisia. Monet ihmiset työryhmässä toivat tämän ajatuksen esiin ja toivoisin, että se heijastuisi tähän tekstiin. Vielä yksi kohta. Minimitulosta. Siihen viitattiin myös, kun esiteltiin työryhmää yksi. Niin meidän työdössämme tehtiin konkreettinen ehdotus, eikä sitä ole tässä tekstissä. Ehkä Euroopan parlamenttia Euroopan talous- ja sosiaalikomitea voisi pohtia sitä, olisiko hyvä saada taattu minimitulojärjestelmä kautta Euroopan unionin, ja näin voitaisiin ehkä tehokkaasti päästä yhteiseen tavoitteeseen, ottaen huomioon, että yli 50 vuotta unionin syntymän jälkeen on todella epäonnistuttu tällä alalla. Ja lopuksi kommentoidin sitä, että olisi ehkä hyödyllistä luoda peruskirja, joka toisi rakennetta kansalaisjärjestöjen Euroopan unionin toimielinten välillä. Tähän ajatukseen ehkä Euroopan parlamentti ja ETSK tai mikä muu tahansa taho, jos joka olisi sopiva, voisi puuttaa. Kiitos. Kiitos näistä ehdotuksista. Euh, Sitten 232 paikalta. Olkaa hyvä. Thank you, uh, madam. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijöitä siitä, että he ovat huomioineet omat ehdotukseni näissä suositusteksteissä. Ihan lyhyesti toteaisin vain, koska edellinen puhuja oikeastaan totesi jo tärkeimmät huomioiden. Yksi suositus, jota en esittänyt työryhmäkeskustelussa eilen, mutta joka tuli mieleeni juuri äsken. Olen Bulgarian kansalainen ja se kuuluu CVM mekanismin piiriin ja minä ehdottaisin, ehkä tämä kuulostaa epätavalliselta, koska tätä ei toteuteta kaikkialla, mutta riippumatta siitä, mitä toimenpiteitä toteutetaan kansallisella tai eurooppalaisella tasolla, niin ne eivät ole tehokkaita, jos ne eivät ole läpinäkyviä, koska me tiedämme, että korruptio on maassani edelleenkin ongelma. Ja toivoisin mainittavan tämän asian suoraan, että riippumatta siitä, mitä poliittisia toimenpiteitä sovelletaan kansallisella ja eurooppalaisella tasolla, niin meidän tulisi soveltaa avoimuuden ja vastuullisuuden periaatetta. Kiitoksia. Niin nämä puheenvuorot, niitä ei saada tähän raporttiin, joka oli hyväksytty, mutta me säilytämme, me pannaan liitteeseen ja ne saavat täysin, niiden merkitys säilyy sitten 281 on varannut. Euh, Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijöitä. Ja pienen täsmennyksen tehdä viidenteen suositukseen, jossa tunnustetaan yhteys äärimmäisen köyhyyden ihmisoikeuksien välillä. Haluaisin muistuttaa siitä, että Euroopan parlamentti 2008 taisi äänestää Cashman-mietinnöstä, jossa sanottiin, että pitää ottaa esille äärimmäinen köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen monivuotisen ihmis- perusoikeusohjelmaan. Tässä yhteydessä pitäisi ottaa esille tämä Euroopan parlamentin päätös, joka ikävä kyllä ei mennyt läpi neuvostossa, mutta viitata tähän olemassa olevaan, jotta näin tuetaan tällaisen tutkimuksen laatimista seuraavissa monivuotisissa puitteissa. Meille on tärkeää, että tämä tutkimus tehtäisiin yhteistyössä ihmisten kanssa, jotka elävät tässä tilanteessa. Ei pidä tukeutua vain asiantuntijoihin, vaan myös tukeutua ihmisten käytö- kokemuksiin. Näin voidaan paremmin ymmärtää, mi- mitä tämä tarkoittaa heidän oikeuksilleen ja mahdollisuuksilleen ha- harjoittaa oikeuksia. Sitten 331 paikalta. Herra, olkaa hyvä. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέχνων Ελλάδος. Μια πρώτη παρα... Kiitoksia Edustan täällä Kreikan polyteknistä järjestöä. Mitä tulee talouskriisiin, se koskettaa ihmisiä, perheitä, mutta mielestäni parlamentin pitäisi toimia aloitteellisesti varmistaakseen, että tiettyjen järjestöjen ohjekirjaa voitaisiin muuttaa. Tarkoitan tällä sitä, että kolmosryhmässä pitäisi olla edustettuna myöskin perhejärjestöjen edustajia. Näin saataisiin heidänkin, kuten muidenkin järjestöjen nimi kuuluviin. Sitten toinen huomio, joka liittyy kaikkiin työryhmiin. Puhun suurperheistä. Suurperheet kärsivät tietenkin kriisistä enemmän kuin niin sanotut, niin sanotut tavalliset perheet. Toki joissakin asiakirjoissa viitataan näihin suuriin perheisiin ja heidät määritellään erityisryhmäksi, joka kärsii enemmän kuin muut, mutta meidän tulisi huomioida erityisesti lasten oikeudet. Ja tämä edellyttää uusia varoja, uusien varojen käyttöä. Maahanmuutto, laiton maahanmuutto, muukalaisviha, nämäkin ovat sellaisia kysymyksiä, joihin pitäisi enenevässä määrin panostaa. Mielestäni pitäisi korostaa juuri lapsenlisien keskeistä merkitystä erityisesti talouskriisin aikana juuri niissä maissa, joissa tilanne on muutenkin hankala. Kiitoksia. Kiitokset. 32. Ja sitten tähän lopettaa tämä kierros, koska mehän palaamme viimeisessä osuudessa vielä keskustelun. Herra Belisius ensin. Milicias Conselho Económico e Social, Grupo 3. Saudando a Ágora como expressão. Minä tulen talous- ja sosiaalikomiteasta. Pidän hyvänä, että talous- ja sosiaalikomitea osallistuu tähän kansalaisten agoraan ja kansalaisjärjestöt myös – Minun mielestäni meidän pitää ylläpitää eurooppalaista sosiaalimallia ja parantaa sitä, kuten työryhmässä kolme keskusteltiin. Tämä on yksi tapa puuttua kriisiin, koska tällä tapaa voimme pitää kiinni tärkeistä perusajatuksista, kuten siitä, että pitää huolehtia kaikkien ihmisten ihmisarvoista. Myös solidarisuudesta on huolehdittava. Köyhyys on meidän kaikkien ongelma, ei ainoastaan köyhien ongelma. Ja siksi minun mielestäni ketään ei saisi jättää yksin tämän kriisin kanssa. Talous- ja rahoituskriisillä on valtavat sosiaaliset vaikutukset. Jos ajatellaan ihmisiä, jotka ovat köyhiä, joilla ei ole riittävästi ruokaa – Tästä on keskusteltu vähän, keskusteltu vähän aikaa sitten talous- ja sosiaalikomiteassa. Ihmiset kärsivät myös sähkön tai energian puutteesta. Ja kun katsotaan kriisin vaikutuksia, no se voi vaikuttaa demografisesti, jos ajatellaan vaikka mitä Espanjassa tapahtuu. Meidän pitää kuitenkin huolehtia solidaarisuudesta näissä oloissa. Meidän luotava kumppanuuksia, kuten tänään aamulla on sanottu, jota kaikki saadaan mukaan. Julkinen ja yksityinen sektori, kansalaisjärjestöt ja yhteistyösopimuksia laadittava, jotta saamme yhteisen lähestymistavan, johon osallistuu kansalaisyhteiskunta ja hallitukset, jotta voidaan puuttua tähän kriisiin. Yksi ongelmista – tässä yhteydessä on perheiden velkaantuminen. Jos katsotaan, mitä Italiassa, Toskanassa tapahtuu, kirkko, pankit ja hyväntekeväisyysjärjestöt tekevät yhteistyötä perheiden velkaantumistilanteen parantamiseksi. Uskakseni kaikkien järjestöjen pitäisi painostaa tämän suuntaisesti. Meidän täytyy taata minimitoimeentulo kaikille. Muutamia vuosia sitten esittelin turvapaikka-oikeusasiaa talous- ja sosiaalikomiteassa. Tähän työryhmän kaksi pitäisi myös keskittyä. Kiitos. Sitten teidän takana, rouva. Uh, um, Paljon kiitoksia. Olen tyytyväinen suosituksen, jossa viitataan siihen, että köyhät olisivat mukana tässä prosessissa, mutta tätä tulisi korostaa enemmän. Kyse ei ole vain ja ainoastaan ihmisoikeuksista, vaan siitä, että hyviä ratkaisuja ei voida löytää, mikäli köyhyydestä kärsivät ihmiset voisivat kantaa kortensa kekoon tässä prosessissa. Parlamenttihan ei järjestä tällaisia vuosittaisia kokouksia, vaan komissio erinäisten järjestöjen kanssa. Nyt yhdeksäs kokous on menossa ja jos kansalliset koordinaatiokokoukset voisivat myöskin osallistua tähän työhön ja seurata, miten tämä työ etenisi, niin se olisi hyvä asia. Minun mielestäni meidän tulisi tässä sanoa, että pitäisi varmistaa, että kansalais, kansalliset ja eurooppalaiset tahot tekisivät tiiviimpää yhteistyössä huomioiden myöskin asianosaisten näkemykset. Kiitoksia. Kiitoksia näistä täsmennyksistä. Sitten 239. Olkaa hyvä. Je ne connais pas les noms, madame, je suis désolée. En tunne, tiedä tätä nimeä, teidän nimeänne. Madame, je vous invite à donner votre nom, mais moi je ne le connais pas, donc je ne peux pas vous appeler. En voi kutsua teitä nimellänne, koska en tiedä nimeänne ja pyytäisinkin tätä esittäytymään. Allez-y, madame. Olkaa hyvä. En tunne nimeä, mutta siis te kerrotte itse. Olkaa hyvä, juuri te. Thank you. Because you, you were talking about two... Kiitos. Sanoitte 229. No, joka tapauksessa. Ja, ε, θεωρώ τις δύο αυτές μέρες εξαιρετικά σημαντικές, όπως είπα και χτες, και νομίζω... Niin nämä kaksi päivää ovat mielestäni olleet erittäin tärkeitä. On ollut hyvä nähdä, että tämä tapaaminen on voitu järjestää. Mutta minkälaista laadullista vaikutusta voimme saada aikaan? Eilen kolmannessa työryhmässä, joka tässä jo esiteltiin, mutta ei kovin täsmällisesti, niin siellä me todellakin pitkään puhuimme siitä, mitä EU-kansalaisten mielipiteen mukaisesti tekee. Ja Mielestäni Euroopan parlamentti edustaa paremmin kansalaisia kuin mikä tahansa muu toimielin. Me sanoimme, että se mikä tällä hetkellä kansalaisia hämmästyttää on, että taloudellinen ja sosiaalinen malli kärsii, jos ei muuteta suuntaa. Ja jos Tästä on seurauksena kansalaisten suurempi kärsimys. Minä kuulun naisten, naisjärjestöön erässä maassa, joka on kovasti kriisin kourissa tällä hetkellä. Me olemme päätyneet tilanteeseen johtuen IMFstä ja myös komission harjoittamasta valvonnasta – Siis se tekee paljon, mutta tämä kyllä koskee erityisesti Kreikan kansalaisia ja erityisesti kreikkalaisia naisia. Heillä on vieläkin enemmän ongelmia kuin heillä jo aikaisemmin oli. Minä olen sitä mieltä, että tämä talous- ja sosiaalinen malli ei voi heikentää tilannetta näissä maissa, että toteutetaan, ellei oteta käyttöön muita kriteerejä, solidaarisuutta, tasa, arvot sukupuolten välillä, mutta ongelmana tällä hetkellä on se, että omassa maassani kaikkein haavoittuvaisemmat kärsivät tästä kriisistä eniten. On totta, että köyhyyttä on valtavasti. Meillä ei ole oikeutta jättää ihmisiä ilman suojaa. Ei ole oikein hylätä kansalaisia, jotka kärsivät tästä kriisistä ja sen tuloksista kriisin tuloksista, johon kansalaiset eivät oikeastaan vaikuta. Eiväthän he ole tästä vastuussa. Meidän pitää yrittää pelastaa heidät toimijoiden toimista konkreettisiin toimiin, keskinäistä kunnioitusta noudattaen pitää osoittaa suurempaa solidaarisuutta. Jos näin emme tee, Eurooppa ei pysty selviytymään hengissä. Tämä on pääviesti, joka pitää välittää tällä hetkellä ja mielestäni näin meidän täytyy nyt sanoa ja tämän pitää tulla viestinä ulos tästä Agorasta haluaisin yhtyä niihin, jotka aikaisemmin ovat puhuneet ja jotka ovat sanoneet, että se mitä meidän pitää pelastaa on juuri Eurooppa. Eurooppa 50 vuoden ajan on perustunut ihmisille, kansalaisille. Meillä on suuri vastuu kannettavanamme. Meidän pitää suojella Eurooppaa, mutta selvää on, että juuri tällainen viesti pitää välittää eteenpäin ja nyt luotamme tässä teihin. Siis ne henkilöt, jotka nyt istuvat eri paikoilla, koska en tule nimiä, seuraavalla paikalla. Annan heille puheenvuoron aivan kohta. Pitäkää mielessä, mitä haluatte sanoa. Teivistäkää puheenvuoron. Nyt annan ensin puheenvuoron kansalaisille ja sitten tauon jälkeen ensisijassa te saatte puheenvuoron. Nyt annan puheenvuoron herra Vignonille, joka johti kahden ja puolen päivän ajan 20 kansalaisen työryhmää 15 jäsenvaltiosta, ja he tekevät varsin tiivistä työtä tietyissä kysymyksissä. Herra Vinjon, teillä on puheenvuoro. Merci. Euh, je suis... Kiitoksia. Nimeni on Jerome Vignon. Minulla oli tilaisuus kahden päivän ajan johtaa konsensuskonferenssia, jonka, joka joutui päätymään tuloksiin, saamaan aikaan sopimuksen ehdotuksista ja vastasimme kahteen kysymykseen, jotka meille esitettiin. Ensimmäinen kysymys. Minkälaisiin toimiin voidaan ryhtyä, jotta helpotettaisiin ikääntyneiden vähävaraisten ihmisten mahdollisuuksia saada käyttöönsä uutta teknologiaa ja kulttuuripalveluja? Toinen kysymys mitä EU voi erityisesti tehdä näiden toimenpiteiden ja to- politiikkojen puolesta? Tulokset työstä ja ehdotukset, jotka yksinäisesti hyväksyttiin tai konsensuspohjalta hyväksyttiin, ne esittelee Maria Gabriel. Hän edustaa kulttuuriosuutta. Ja Albertina Wintveld, joka käsittelee uusia teknologioita. Puheenjohtajana haluan vain ottaa esille tämän tavan dynamiikan ja haluaisin kiittää parlamenttia tämän tilaisuuden järjestämisestä. Alun perin lähdimme liikkeelle vahvasta protestista, täytyy sanoa. Oli varsin suura tyytymättömyyttä ilmassa sen suhteen, tai, tai, miten meitä voidaan pyytää miettimään kulttuuripalvelujen saanteja, kun eläkkeet joissain maissa ovat niin heikoissa kantemissa, niin alhaisia. Miten voi saada kulttuuria käyttöönsä, jos tämä valolla kulttuuri ei edes näe meitä? Ja joissakin maissa on jopa sanottu, että parempi, että ihmiset, vanhat kuolisivat pois, koska näin maksaisi vähemmän. Miten voidaan sitten puhua kulttuurin ja kulttuuripalvelujen saannista, jos meitä ei edes kuulla. Me emme ole tietenkään nykypäivän ihmisiä, mutta ne tuntuvat kommunistisen maailman. Tämä maailma pitäisi vallan unohtaakin. Joten tällaisia protesteja tuli esille ja tämä sitten näkyy ehdotuksina, jotka tullaan teille esittämään, koska me olemme tietoisia tästä noidankehästä, tätä sanaa käytettiin. Jos Toisaalta on epätasa-arvoisuutta, joka luo köyhyyttä ja köyhyys luo tällaista syrjäytyneisyyttä, itsensä vetäytymistä, kun puuttuu solidaarisuutta. Ilman solidaarisuutta ei ole poliittista voimaakaan taistella epäoikeudenmukaista vastaan. Ja jotta tästä kierrossa päästään irti, niin pitää tehdä molemmin puolin jotakin. Nämä osa köyhät ja toimivat ja toisaalta köyhien rik, rikkaiden ja köyhemmästä yhteistä tarvitaan. Anna puheenvuoro ensin Maria Gabralille, jotta hän kertoo kulttuuriin liittyvistä kysymyksistä. Bon, point un. Kohta yksi. Kulttuuria ei voida nähdä erillään ihmisten hyvinvoinnista ja elintasosta eläkkeet täytyy indeksoida todellisiin kustannuksiin ja meitä, meillä ei, niitä eläkkeitä ei pidä verottaa ollenkaan, jotta voidaan parantaa poliittisten vastuullisten tietoja ja että poliitikot kohdennetaan köyhiin ja vanhuksiin, niin jo, joka vuosi pitäisi toimia myös kansalaisyhteisössä, jotta poliittiset päättäjät ymmärtäisivät, miten heidän politiikkansa vaikuttaa ihmisiin käytännössä. Kun tunnustetaan, että ikääntyneet ovat tiedon lähde, he edustavat muistia, arvokasta kokemusta, jolla on merkitys koko yhteiskunnalle, niin EUn ja jäsenvaltioiden pitäisi antaa suurta tilaa luomiselle ja estää sellaiset rakenteet, tai saada pyrkiä helpottamaan sitä, että nuoret ovat yhteydessä vanhempiin Tarvitaan myös tällaista yhteisasutusta ja keskinäisiä oppimiskeskuksessa nuoret ja vanhat yhdessä toimisivat EU ja sen jäsenvaltiot. Niiden pitäisi pyrkiä ei vain täystyöllisyyteen, mutta myös täyteen toimeliaisuuteen, aktiivisuuteen. Siksi suosittelemme, että eläkeuudistus mahdollistaa sen, että voidaan yhdistää eläkkeet ja muut taloudelliset resurssit, joita syntyy muista toimista mukaan lukien vapaaehtoistyö, jotta voidaan parantaa todella elinoloja ikääntyneen väestön parissa EUn ja sen jäsenvaltioiden ja yksityissektorin pitäisi pyrkiä vähentämään kustannuksia ja sopeuttaa tämä hintataso ikääntyneiden tasoon ja pyrkiä varmistamaan luoton saanti, asun, asunnot, terveydenhoidot, jotta se, tämä kaikki ei maksaisi liikaa vähävaraisille. EU e ja EUn ja jäsenvaltioiden pitäisi erityisesti valvoa sitä, että taataan kaikkien palveluiden saanti mukaan lukien kulttuuripalvelut ottaen huomioon myös mahdollinen vammaisuus tai tai ikääntyneisyydestä johtunut va esteellisyys. Jäsenvaltioiden pitää voida jakaa parhaimpia käytäntöjä ja niitä pitää tutkia yhdessä, kun niitä toteutetaan sitten jatkossa muissa maissa. Kiitoksia. Albertina, maintenant... Albertin nyt esittelee nämä meidän ehdotuksemme. Tämä koskee uusien teknologian käyttömahdollisuuksia. First of all, I'd like to thank... Ensin haluaisin kiittää teitä siitä, että sain tämän mahdollisuuden. Keskustelut, joita käytiin digitaalista kuilusta. Meidän suosituksemme oli se, että usein ikääntyneillä on vaikeuksia lähteä käyttämään uutta teknologiaa, koska opuksissa ja kursseilla käytetään kieltä, jota on vaikea ymmärtää. Usein ikääntyneillä ei ole ennakkotietoja siitä, miten uutta teknologiaa käytetään, ja tämä tieto olisi tärkeää, että voitaisiin oppia tehokkaasti. Kuitenkaan ikääntyneiden ei tarvitse op- tai pitäisi oppia tämän teknologian käyttö, jotta he voisivat olla luottavaisin mielen osana yhteiskuntaa. Epäluottamus Musta saattaa syntyä, jos ei pysty käyttämään uutta teknologiaa. Siksi Euroopan parlamentin tulisi kannustaa sellaisia tilanteita tai sellaisia paikkoja pitäisi luoda, joihin ikääntyneet, joilla ei ole paljon tietoja ja resursseja, voisivat saada vapaasti käyttää uutta teknologiaa ja saada käyttöön opetusta. Näitä kursseja pitäisi saada opettamaan pätevä henkilöstö – myös ikääntyneempiä ihmisiä, jotka ymmärtävät, että ikääntyneiden voi olla vaikeampi oppia. Käyttöohjeita tarvittaisiin, jotta ikääntyneille voidaan opettaa uuden teknologian käyttöä. Näin ne olisivat ymmärrettävässä muodossa sellaisillekin, jotka eivät ole tottuneita käyttämään uuden teknologian kieltä. Ja sisällön pitäisi olla sellaista, että käyttäjä selkeästi tietää, mitä on tehtävä. Nuoret eivät useinkaan ymmärrä niitä vaikeuksia, joita ikääntyneet kohtaavat uuden teknologian käytön osalta. Jos he paremmin tiedostaisivat tämän asian, syntyisi mahdollisuuksia osoittaa solidaarisuutta ikääntyneiden suuntaan. Euroopan parlamentilla on rooli tämän ongelman selvittämisessä. Tämä linkki on sukupolvien välinen ja näin voitaisiin osoittaa solidaarisuutta sukupolvien välillä ja vähentää, pienentää sukupuolten välistä kuilua. Siksi nuorten tietoisuutta olisi lisättävä, kun keskustellaan siitä, miten ikääntyneet syrjäytyvät digitaalisesta maailmasta. Näin nuoret ymmärtäisivät ikääntyneiden ongelmia ja näin nuoret ehkä mieluummin auttaisivat – toimisivat vapaaehtoisina. Meidän maailmassamme kaikki laitteet vanhentuvat nopeasti ja tämä luo epävarmuuden tunnetta uuden teknologian osalta. Toinen ongelma on se, että useimmat laitteet kehitetään niin, että kohde asiakkaina on nuoret. Ajatellen esimerkiksi näköä. Hyvin Vaikeaa on nuortenkin, mutta erityisesti vanhojen. Seurata tietoteknologian päivittäistä kehittymistä, jotta voitaisiin päivittää tiedot ja ymmärtää, miten uusia laitteita käytetään. Ja samalla vaikea löytää riittävät varat näiden laitteiden ostamisen. Euroopan unionin tulisi ajaa yksinkertaisempien helppokäyttöisten laitteiden tuottamista. Tällaiset laitteet sopisivat ikääntyneille paremmin. Mitä köyhemmästä henkilöstä on kyse, sitä kalliimpaa on siirtyä uuden teknologian käyttöön. Esimerkiksi tällainen prepaid puhelinkortti on paljon kalliimpi kuin Palvelussopimuksen luominen. EUn pitäisi tukea ikääntyneitä niin, että ikääntyneillä on mahdollisuus käyttää matkapuhelimia, internettiä, tietokoneita edullisemmin. Otan huomioon, että mikään teknologia ei voi parantaa ikääntyneiden elämää ilman tällaista tukea. EUn ja jäsenvaltioiden pitäisi tukea uutta ikääntyneille kohdennettua teknologiaa. Niin välineen ainoastaan vaan ajatellen, että voidaan tukea ikääntyneiden sosiaalista elämää. Tämä on hyvä henkisen hyvinvoinnin osalta. Näin voidaan edullisemmin olla yhteydessä perheenjäseniin, jotka asuvat kaukana. Voidaan saada tietoa ja kulttuuripalveluista ja hoitaa hallinnollisia asioita – paljon nopeammin ja halvemmin Ajattelen pankkia tiettyjä terveydenhuoltopalveluita esimerkiksi. Kiitos. Monsieur Vignon, un, un petit complément. Je, je vous... Vignon täydentävä tieto. Eh, eh. Jos olette aivan pieni kommentti, joka ei ole mikään johtopäätös, mutta se tavallaan liittyy Agoran teemaan, nimittäin kriisi ja köyhyys kriisi ja köyhyys oli, oli todellakin vahvasti esillä keskustelussa, kun puhuttiin köyhyyden kasvusta, mutta asia nähtiin myös niin, että Euroopan yhteiskunta mahdollisesti muuttuu kriisin myötä. Ja me tavallaan mittasimme keskusteluissamme sitä, että tavallaan pyrimme siihen, etsimme sitä, mikä voisi yhdistää eurooppalaisia tällä hetkellä. Ja Kriisi ehkä tarjoaa mahdollisuuden olla kokoamatta ihmisiä vain sen pohjalta, mitä he omistavat, sitä rikkautta on. Mutta heitä yhdistää myös se, mitä heiltä puuttuu ja mikä tavallaan täydentäisi heitä. Ikään köyhtyneet, joilla on vähäiset tulot, heillä on myös rikkautta, erityisesti heidän aikansa ja heidän muistinsa. Muistia ja aikaa puuttuu nuorimma, nuorimmilta ja ne ovat työn touhussa. Miten voisimme varmistaa, että toisten köyhyys täydentää toisten puutteita? Tämän otimme myös huomioon tässä konsensuskonferenssissa. Bien. Ah, Vielä erään osallistujan täydentävä kommentti. Olkaa hyvä, herra. Monsieur Herra Hola, buenos días. Hyvää päivää kaikille. Kiitoksia puheenjohtaja. Tulen Espanjasta. Enkä edusta mitään järjestöä tai ammattijärjestöä tai muutakaan foorumia, vaan olen aivan yksilönä täällä Eurooppa, espanjalaisena kansalaisena kaikissa maissa näköjään on todellakin samat ongelmat, kriisi, köyhyys, miten tästä päästään eroon, miten tartutaan asioihin, kulttuurisiin kysymyksiin, uuteen teknologian, jotta se ei olisi, tulisi liian kalliiksi. Esimerkiksi tässä konsensuskonferenssissa työstimme tätä aihetta ja samoin tuli yksi asia esille, jota ei ole otettu päätelmissä esiin, joka on minusta kuitenkin erittäin tärkeä kysymys. Kun jäsenvaltioissamme tulee, puhutaan uudesta teknologisesta matkapuhelimista ja niin edelleen, niin kieli näissä ohjekirjoissa usein on englantia ja va- tai sitten parhaimmassa tapauksessa ranskaa. On tietysti, mielestäni tiedän, että on laki, että kaikissa maissa on pakollista, että siinä maassa, jossa ostaa tällaisia välineitä, näitä tuotteita, niin silloin ohjeet pitäisi antaa maan kielellä. On kyse sitten romaniasta tai missä tahansa maasta ja kielestä haluaisin, että Euroopan parlamentti tarttuisi siihen, että tämä lainsäädäntö todellakin toteutuu käytännössä kielen suhteen, koska me olemme jo vanhe, vanhoja, ei meillä ole tätä kielitaitoa, joka nuorilla on, jotka ovat opiskelleet useita eri kieliä. Me, jotka olemme ikääntyneitä, me emme ole opiskelleet kieliä. Kiitoksia puheenjohtaja. Euh, Kiitoksia. Tämä lopettaa nyt väliaikaisesti meidän kokouksemme. Aivan kohta tauon jälkeen jatkamme. Ja olen saanut myös kirjallisia kysymyksiä, ja ne, jotka pysyvät tässä aikaisen puheenvuoron, niin juuri nämä henkilöt voivat sitten seuraavaksi osallistua, jotta voivat viedä loppuun Agoran kokouksen kahvitauon jälkeen. Voitaan nämä korvauskaavakkeet hankkeet täyden, täytettyinä salin ulkopuolelle voitte antaa kaavakkeenne myös poistuessanne rakennuksesta. Sitä kautta kun tulittekin eilen siis Agoran osallistujat ja muut ovat saaneet nämä ohjeet ja Osallistumistodistukset ovat saatavissa täällä ulkoovella tähän saliin. Hyvää kahvitaukoa. Me esitämme nämä teidän johtopäätelmänne lehdistölle ja tapaamme 15 minuutin tai 20 minuutin kuluttua, 15 minuuttia.